asian, koska me olemme niin myöhässä siitä tavasta, jolla aion johtaa tätä kyselytuntia. Olisin kiitollinen, jos kaikki voisivat nyt kiinnittää, kuunnella myöskin ne komission jäsenet, jotka vastaavat aion lisäkysymyksinä noastaan kysymyksen esittäjän lisäkysymyksen, koska meillä ei ole aikaa ottaa muita lisäkysymyksiä, jos haluamme mennä läpi nämä kysymykset ja haluaisin pyytää niitä komission jäseniä, jotka antavat ensimmäisen vastauksensa. Älkää lukeko meille pitkää puhetta, vaan haluaisimme lyhyen e, ja täydentävän vastauksen tähän kysymykseen niin, että teillä voisi olla vähän vuoropuhelua kysymyksen esittäjän kanssa. No niin, herra Leichtfried. Kiitos puhemies. Minun täytyy tunnustaa, että ajattelen teidän argumenttejani ymmärrän sen ajatellen sitä, että aikatilanne on se mikä on, mutta toisaalta pyytäisin ottamaan yhden asian huomioon. Ne, jotka haluavat nyt esittää kysymyksen, eivät voi sille mitään, että kello on niin paljon kuin on. Ja minulla on se erityinen ongelma, että erässä asiassa, joka tulee nyt täällä esille, eh, kohtana kaksi on esittänyt kysymyksen neuvostolle, nimittäin niin saman kysymyksen, ja nyt on poistettu kyselytunti neuvostolle. Tämä on tietysti hyvin ikävää, ja pyytäisin, että, että ajatellen sitä menettelyä, joka teillä on hyvin johdonmukainen, että te tässä sitä hiukan pohtisitte uudestaan tämän asian yhteydessä. Minulla ei ole vaihtoehtoja tänään. Olen hyvin pahoillani kaikkien kysymysten esittäjien puolesta, mutta äh, voin ainoastaan yrittää saada mahdollisimman monta kysymystä äh, käsiteltyä ja antaa kysymyksen esittäjille äh, mahdollisuus. En ole kovin iloinen tästä ja kuten varmasti tiedätte, olemme ryhtyneet toimenpiteisiin, jotta saisimme aikaan uudenlaisen oikeammanlaisen kyselytunnin, joka kuvastaa ähm, tätä uutta tilannetta, jossa olemme nyt Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen. Mitä nopeammin tässä, ähm, tähän päästään, sen parempi, mutta nyt meidän täytyy aloittaa. Ensimmäinen kysymys on edustaja Blinkevichuutelta ja se äh, koskee vähimmäistuloja koskevaa puitedirektiiviä Euroopan unionissa ja vastaajana äh, komission jäsen Andor. Niin, usein sanotaan, että yhteiskuntaa arvioidaan sen pohjalta, miten se kohtelee heikompia jäseniä. Me emme selvästikään pysty antamaan tarvittavaa tukea hätätilassa oleville ihmisille, mikä johtaa heidän yhä suurempaan syrjäytymiseensä tekee hyvä vaikeammaksi heidän integroitumisensa yhteiskuntaan ja tulonsa työmarkkinoille. Komissio uskoo, että sen lisäksi, että olisi automaattisia vakauttajia, tällaiset vähimmäistulopalkkajärjestelmät voivat osaltaan myöskin suojella haavoittuvimpia kriisin pahimmilta vaikutuksilta antamalla turvaverkon. Komission suositus aktiivisesta ihmisten sisällyttämisestä työmarkkinoille sellaisten osalta, jotka ovat etäytyneet markkinoilta, mikä myöskin vuoden 2009 johtopäätökset EPSCO-neuvostosta, jotka liittyvät köyhyyden torjumiseen ja liittyvät siihen, että on tarkoitus antaa mahdollisuus liittäviin tuloihin ja myöskin saada aikaan sisällyttävät työmarkkinat. Jäsenvaltioiden tulisi tunnustaa yksityisen henkilön perusoikeudet saada sosiaalista tukea niin, että se riittää elämään, joka on ihmisarvon mukaista ja tämä merkistä pitää johdonmukaisesti taistella sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Suosituksen luonnos on osoittautunut, osoittautunut askeleeksi oikeaan suuntaan ennen kaikkea talouskriisin yhteydessä, mutta enemmän on tehtävä, jotta voidaan saada aikaan paremmin toimeenpatoja aktiivisen sisällyttämisen toimia. Kuten komissio ilmoitti tiedonannossaan eurooppalaiselle foorumille sosiaalista syrjintää vastaan, että vuonna 2012 tultaisiin pannaan yhteisiä toimenpiteitä aktiivisessa sisältymisessä ottaen huomioon vähimmäistulojärjestelyjen todellinen vaikutus. Tarvitaan toimenpiteitä, jotka perustuvat tähän arvioon, jotka liittyvät siihen myöskin, miten EUn rahoitusvenneillä voidaan tukea aktiivista mukaan ottamista. Kiitoksia. Edustaja Blinkevičiuta. Kiitoksia, hyvä komission jäsen tästä vastauksesta. Kuitenkin jollain lailla tämä kysymys oli puutteellinen, koska kysymykseni kuului, aikooko Euroopan komissio ottaa käyttöön puitedirektiivi, jolla turvataan vähimmäistulo, muuten emme pysty torjumaan köyhyyttä viime vuonna, joka oli köyhyyden torjumisen teemavuosi. Tämä tuli esiin. Ja toinen kysymys, miten Euroopan unionin tekee vanhempien ihmisten suhteen, jotka kärsivät köyhyydestä? Ajatteko ottaa käyttöön yhtenäiset eläkejärjestelyt. Komissio on pyrkinyt ajamaan vähemmäspalkkaa, mutta kysymys on asiasta, joka on jäsenvaltioiden vastuulla ja läheisyysperiaate nousee voimakkaasti esille tässä keskustelussa. Anteeksi, hyvä komission jäsen, pyydän, että lopetatte. Täällä tulkkausongelma. Englannin kanavalta tulee toista kieltä. Voisitteko aloittaa puheenvuoronne uudestaan? Uh, the commission has advocated... Komissio on ajanut vähimmäistuloa, mutta asia on, joka kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, jäsenvaltioiden vastuulle, ja Läheisyysperiaate on hyvin voimakas tässä yhteydessä. Kriisin aikana, olen yhtä mieltä, meidän täytyy erityisesti kiinnittää huomiota haavoittuvimpiin ryhmiin yhteiskunnassa, ennen kaikkea niihin, jotka eivät vaille tuloja, koska ei ole työtä. Mutta meidän täytyy rohkaista jäsenvaltioita käyttämään eri keinoja, ja tämä on vain yksi vaihtoehto sen estämiseksi, että ihmiset vaipuvat köyhyyteen. Tässä on hyvin paljon tilaa lainsäädäntö, tässä on vähän tilaa lainsäädäntöaloitteille, vaikkakin kysymys on poliittisesti hyvin huomattavasta kysymyksestä. Mitä tulee iäkkäämpien ihmisten köyhyyteen, mikä uskoakseni on hyvin mutkikas kysymys, jossa täytyy keskustella puhua siis silloin, kun puhutaan työstä, työllisyydestä, soista suojelusta, sosiaaliturvasta. Tämä liittyy kokonaisuudessaan siihen kampanjaan, joka ensi vuonna on tarkoitus toteuttaa, joka liittyy aktiiviseen ikääntymiseen, jolla pyritään tukemaan politiikkaa terveydenhuollon alueella, elinikäisen oppimisen alueella, koska suurin edistys, jota voidaan saada elinolosuhteiden ja sosiaalisen osallistumisen edistämiseksi vanhempien ihmisten osalta on se, että edistetään heidän osallistumistaan työmarkkinoilla, ja silloin voidaan sitten tämän lisäksi toteuttaa muitakin täydentäviä poliitikkoja. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Nyt menemme seuraavaan kysymykseen, joka on Silvana Kohmerinilta ja koskee energiansäästölampuja. Ja tämä kysymys on esitetty komission jäsen Oettingerille. Hyvä komission jäsen, kun olette valmiit, niin voitte vastata. Hyvä puhemies, hyvä rouva Kohmerin, hyvät jäsenet. Komissio on tietoinen Saksan liittotasavallan ympäristöviraston tutkimuksesta – ja se on ryhtynyt tarkastelemaan tätä kysymystä. Tämä kaikki perustuu seuraavaan. Euro, vuoden 2007 neuvoston päätöksen eh, ja Euroopan parlamentin päätösten ja energianeuvoston päätösten seurauksena, siis tästä on neuvoteltu laajasti jäsenvaltioissa ja parlamentissa, komissio 2009 teki ehdotuksensa eh, ekodesign-asetuksesta. Tässä eh, ehdotetaan asteittaista siirtymistä perinteisistä hehkulampuista eh, energiasäästölampuihin. Me lähdemme siitä, että eurooppalaisilla valaistusmarkkinoilla, lampumarkkinoilla loppujen lopuksi voidaan säästää jopa 40 miljardia kilowattituntia. Tämä tarkoittaa noin 50 miljardin sähkökustannusten säästöä. direktiivissä olemme myös ottaneet käyttöön erilaisia turvallisuusnormeja, mitä tulee elohopeaan ja maksimitasoihin. Se viime vuoden syyskuussa niitä laskettiin selkeästi, jotta potentiaaliset riskit kansalaisille voitaisiin minimoida. Saksan liittotason ympäristöviraston tutkimustulokset ovat nyt johtaneet siihen, että että tie, olemme pyytäneet tieteelliseltä komitealta vielä lausuntoa ympäristö- ja terveysriskeistä. Ja tämä komitea suosittaa meille, että, tai tulee siihen tulokseen, että terveysriski johtuen rikkinäisistä energiasäästölampuista on hyvin pieni tässä on yksi puute. Nämä tutkimukset äh, perustuvat äh, aikuisten kuisiin ja tietenkin lapsia on tarkasteltava erikseen ja siksi yhdessä Saksan liittotason ympäristöviraston kanssa aiomme niin pian kuin mahdollista tutkia vaikutuksia lapsiin. Me seuraamme tilannetta hyvin tarkkaan, olemme ympäristöviraston kanssa yhteydessä jotta myös tulevat ympäristöviraston mittaukset voidaan mahdollisimman pian arvioida. Mm, lopputulema meillä on se, että tämä ase, tätä, tätä asetusta tullaan jatkossakin asteittain panemaan täytäntöön, mutta aiomme parlamentille raportoida, mikäli tulemme toiseen tulokseen. Tämä on tämänhetkinen tilanne. Thank you, Commissioner Scott Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Edustaja Kohmeri. Niin, kiitos eh, herra Oettinger, arvoisa komission jäsen. On hyvä, että tieteellinen komitea on käsitellyt kysymystä uudestaan, mutta edelleen kuitenkin kysymys siitä, miten Euroopan kansalaisille voidaan selittää, että EUn määräämä terveydenhuollon riski tulee osaksi budjettia vaan tähden lasten terveyden. Tehän tiedätte, miten tässä voi tapahtua. Minä todella pohdituttaa se, miten tämä asia voidaan tehdä selväksi. Jotakin, mikä on vaarallista, ja tämä oppimiskyky, oppimiskyksestä niin. Kysymys on siis siitä, että ainakin yksityisissä talouksissa, voisitko vielä kertoa puhua tästä oppimiskyvystä tässä yhteydessä? Thank you. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Vastauksena haluaisin viitata siihen, että markkinoilla on myös tämän muutoksen jälkeen ja erityisesti sen jälkeen on lampuja, joissa ei ole minkäänlaista potentiaalista vaaraa. Teidän kysymyksenne liittyy cfl lampuihin Compact Fluorescent Lamps. Ja haluaisin vain mainita, että aiomme laajentaa tiedotustamme ja tiedottaa kansalaisilla LED-lampuista ja myöskin uuden sukupolven halogeenilampuista. Tällä tavoin voitaisiin saavuttaa ympäristötavoitteet toisaalta ja toisaalta minimoida täysin kaikki riskit, mutta syvennän tätä kysymystä vielä. Kiitoksia, hyvä komission jäsen ja herra Leichtfriedille tiedossa. Emme hyväksy sinisiä kortteja kysymy- kyselytunnilla, mutta hyvä yritys. No niin, seuraava kysymys herra Moraesilta, joka koskee rikosten uhrien oikeuksia koskevia toimenpiteitä ja se on esitetty komission jäsen Redingille. President, do I have... Puhemies, onko minulla nyt puheenvuoro? Kyllä. Well, you know that there... Niin tehän tiedätte, että Euroopassa on yli 30 miljoonaa rikoksen uhria joka vuosi. On tärkeää, että me varmistamme sen, että uhreilla on pääsy, saavat oikeuksiaan ja saavat tarvitsemaansa suojaa. Tämä on strateginen prioriteetti komissiolle. Jos voisin käyttää tilaisuutta hyväkseni kertoakseni äh, Rouva Hughesin tapauksesta. Hän taistelee uhrien oikeuksien puolesta Euroopassa ja hänen päättäväisyytensä. Sen tulisi olla esimerkkinä ja inspiraationa meille kaikille uhrien oikeuksien vahvistamisen suhteen. Ja tätä kautta me vahvistamme myöskin kansalaisten uskoa oikeusjärjestelmiimme. Me tarvitsemme vahvempaa keskinäistä luottamusta, jotta uhrien oikeudet tunnustetaan ja että niitä suojellaan ei ainoastaan kotimaassa, vaan myös kotimaan rajojen ulkopuolella. Meidän täytyy myöskin varmistaa se, että uhreja ei unohdeta näissä meidän juridisissa järjestelmissämme. Ja tästä syystä toukokuussa komissio tulee ehdottamaan kattavan toimenpidepaketin, jolla puututaan uhrien kohteluun rikoksen jälkeisessä tilanteessa ja tähän tilanteeseen liittyvissä oikeudenkäynneissä. Me haluamme varmistaa samanlaisen kohtelun kaikissa jäsenmaissa, oli kyse sitten minkä maan kansalaisesta tahansa. Meidän ehdotuksemme tarkoituksena on saada aikaan asennemuutos uhreissa, jotta uhreja voidaan auttaa toipumisessa, jotta he eivät oikeudenkäyntien aikana joudu uhriksi leimautumisen takia entistäkin hankalampaan tilanteeseen. Meillä on ensinnäkin tulossa horisontaalinen direktiivi, jossa käsitellään uhrien asemaa oikeudenkäynneissä. Siellä tullaan puhumaan oikeuksista siitä, että uhrin täytyy saada tukea. Kaikissa jäsenvaltioissa täytyy saada tulkkauspalveluja ja täytyy minimoida kontakti uhrin ja rikoksentekijän välillä oikeudenkäyntiin aikana ja myöskin täytyisi olla varmuus siitä, että on erilaiset odotushuoneet oikeudenkäyntien aikana ja niin edelleen. Toiseksi tulen ehdottamaan asetusta, joka käsittelee siviilioikeuden suojelutointen molemminpuotoisuutta, jolla varmistetaan se, että vaarassa oleva uhri ja johon kohdistetaan suojatoimenpiteitä yhdessä jäsenvaltiossa voi nauttia näistä samoista tuo suojelutoimenpiteistä silloin, kun hän matkustaa toiseen jäsenmaahan. Tähän liitetään toinen väline, jonka kautta hoidetaan ähm, ähm, rikosoikeuden suojatoimenpiteiden molemminpuolisuutta. Me myöskin äh, olemme laatimassa muita kuin oikeudellisia keinoja, joilla varmistetaan, että nämä järjestelmät toimivat äh, tehokkaasti ja me tulemme myöskin ehdottamaan tiekarttaa, jolla vahvistetaan uhrien oikeudet, jotta nämä oikeudet pysyvät tulevinakin vuosina poliittisella agendalla korkealla. Paris. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Herra Moraes. Uh, hyvä komission jäsen, kuten tiedätte, vierailimme toimistolla viime viikolla Maggie Hughesin kanssa useiden niiden rikosten uhrien kanssa ja kun puhumme kabinettinne kanssa, olemme hyvin innoissamme siitä, että tämä potentiaalisesti voi olla toimenpidepaketti, joka lisää luottamusta ja lisäarvoa niille kansalaisille, jotka tarvitsevat apua joutuessaan rikoksen uhriksi. Se, mitä Maggie Hughes ja monet muut rikoksen uhrit ovat sanoneet meille, on se, että he ovat iloisia niistä toimenpiteistä, joita ehdotatte, mutta he haluaisivat nähdä, että apu keskitetään, että olisi, jos on jonkinlainen uhrien auttamiskeskus, niin se olisi helposti saavutettavista, että olisi henkilöitä, jotka auttavat sairaalassa, poliisilla ja tätä uhrit pyytävät eivätkä vielä ole saaneet ja tämä nyt on vetoomus teille, jota tästä tulisi se potentiaalisesti erinomainen ehdotus, joka se voi olla. Olen aivan samaa mieltä parlamentin jäsenen kanssa uhrit ovat olleet poissa olevia tässä prosessissa. Minulla on sellainen olo, kun tarkastelin proseduraalisia oikeuksia, niin minulla oli sellainen olo, että tarkasteltaisiin vaikeuksiin joutunutta henkilöä sen takia, että he ovat sortunut rikokseen ja totesimme, että heidän oikeuksistaan kyllä pidetään huolta. Ja näin pitäisikin olla meidän oikeuteen perustuvissa yhteiskunnissamme, mutta usein uhrit joutuvat toisenkin kerran uhrin asemaan, kun he pääsevät, päätyvät oikeudenkäyntiin. Kukaan ei pidä heistä huolta ja tämä on epäoikeudenmukaista ja tässä ihmisiltä viedään oikeudet ja tästä syystä tämä uhritoimenpidepaketti toivon mukaan ei ainoastaan muuta lakeja, vaan muuttaa myöskin mentaliteettiä, jotta kaikkialla tuomioistuimissa, sairaaloissa, poliisiasemilla, kuten jäsenet ovat sanoneet, jotta ihmiset saavat erityistä huolenpitoa, jotta nämä uhrit saavat erityistä huolenpitoa ja he voivat luottaa siihen, että heitä ei kohdella samaan tapaan kuin muita ihmisiä Tämä täytyy myöskin toimia rajat ylittävällä tavalla silloin, kun joku on muussa maassa kuin omassa maassaan. Tämä täytyy olla aivan erityisen tärkeässä asemassa ja lasken tässä parlamentin tuen varaan, jotta tällä tavalla laaditaan parasta mahdollista lainsäädäntöä mahdollisimman pian ja myöskin yhteispäätösulottuvuudet hoidetaan nopeasti, jotta tästä päästään neuvoston kanssa mahdollisimman pian yhteisymmärrykseen. The next question comes from... Seuraava kysymys tulee edustaja Harkimilta ja se on, esitetään komission jäsen Shemetalle ja se koskee yhteistä yhtenäistyä yhtiöveropohjaa koskevia komission ehdotuksia. Hyvä komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Thank you, uh, Chair. The common consolidated... Yhtenäinen yhtenäistetty yhtiöveropohja on tärkeä aloite kun poistetaan esteitä yhtenäismarkkinoilta. Ja vuotuisessa kasvukertomuksessa se katsottiin eh, kasvua edittäväksi toimenpiteeksi, kun pitäisi ottaa käyteen etu, etukäteen. Se myöskin vahvistaa kilpailukykyä. Tällä hetkellä yhteisten yhteverosääntöjen puute ja kansallisten verotusjärjestelmien erot johtavat liikaverotukseen tai kaksinkertaiseen verotukseen. Sen lisäksi yritykset kohtaavat raskaan hallinnollisen taakan. Ja tämä luo esteitä investoinnille EU-hun ja on ristiriidassa EU 2020 tavoitteille. Huomattava edistystä on saavutettu teknisessä valmistelussa, joka koskee yhtenäistä yhdistelettyä yhtiöveropohjaa koskevaa ehdotusta – on toisella aikaan yhtenäiset säännöt, jolloin tukee helpommaksi ja halvemmaksi harjoittaa liiketoimintaa yhtenäismarkkinoilla. Järjestelmä on, ottaa käyttöön 16. maaliskuuta komission sen kollegion päätöksellä, päätöksellä ja tämä tulee huomattavasti lisäämään parantamaan ympäristöä yrityksille ja myös lomatyöpaikkoja työpaikkoja EU-ssa. Edustaja Kiitos puhemies ja kiitokset komission jäsenille vastauksesta. Kolme lyhyttä kysymystä ja toivon mukaan voitte vastata niihin. Onko suunnitteilla sitä, että tästä järjestelmästä tulisi vapaaehtoinen ja onko mietitty tapauksia, jossa kansalliset tuomioistuimet menettäisivät päätöksenteko-oikeutensa veroasioissa, jos on kysymys muissa valtioissa aikaansaaduista tuotoista. Ja ilmeisesti myöskin on löydetty joku kaava äh, näihin verojen laksentaan eri jäsenvaltioissa ja onko komissio tehnyt mitään vaikutusarviointia häviäjistä ja voittajista, siis taloudellisesti, taloudellisesti puhuttuna näistä eri verojärjestelyistä? Uh, niin, aivan lyhyesti ajatellen sitä, tuleeko tämä yhtenäistetty yhteenveropohja tulemaan olemaan vapaaehtoinen. Kyllä, se tulee olemaan vapaaehtoinen. Ja ehdotus ottaa huomioon tällaisen vapaaehtoisuuden sen osalta, soveltavatko yritykset tämän järjestelmän sääntöjä. Mitä sitten tulee siihen, miten asia voidaan käsitellä kotimaisissa tuomioistuimissa kiistojen ratkaisemisen osalta tässä yhteisyhteisön verojärjestelmässä on olemassa omat sääntönsä, Ja, ja kyllä tämä järjestelmä tietysti tulee koskemaan suhteellisuusperiaatteen mukaisesti, jossa otetaan yhtenäinen, yhtenäisesti huomioon myynti, työpaik, myynti, työvoima ja varat joten voiman vaikutus jaetaan kahteen osaan sekä palkkakustannuksiin ja työntekijöiden määrään. Ja tulemme tekemään vaikutusarvion, joka julkaistaan yhdessä meidän ehdotuksemme kanssa. Olen vakuuttunut siitä, että ehdotus tulee hyödyttämään eurooppalaisia yrityksiä – samoin myöskin irlantilaisia yrityksiä. Thank you, Commissioner. I, I realize... Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Täällä on jäseniä, jotka ovat tulleet tänne saliin sen jälkeen, kun aloitimme kyselytunnin, eivätkä ole tietoisia siitä, millaisen aikapaineen alaisena olemme olleet yritäessämme edetä. Tarkoituksena on vastaa niin moneen kysymykseen kuin mahdollista, ja siksi sanoin aluksi, että en ota lisäkysymyksiä paitsi niiltä jäseniltä, jotka ovat esittäneet kysymyksen. Nyt tässä vaiheessa haluaisin sanoa, että tavoitteeni on, ja tämä riippuu osittain komission vastausten pituudesta käsitellä eh, nämä seuraavat kysymykset ennen vartijavailla yhdeksää herra Jorva Jensenin, eh, Vapani Koulun, herra Posseltin ja Rova Sikaun kysymykset. Tämä on suunnitelmani. No niin, Jensenin kysymys komission jäsen Semetalle, joka koskee maataloustuotteiden arvonlisäverottomuutta Romaniassa. Thank you, Chair. Because of the VAT fraud... Kiitoksia, puhemies. Arvonlisäverorikokset liittyen tiettyihin maataloustuotteisiin, niiden suhteen komission yhteydessä Romaniaan yrittää löytää ratkaisun äh, tähän ongelmaan. Yksi mahdollinen tapa äh, ratkaista niin kutsuttu karusellipetokset tällä saralla on äh, käyttää käänteistä mekanismia. Tämä ei ole poikkeusjärjestelmä. Henkilö, joka täytyy maksaa arvonlisävero vero viranomaiselle, ei ole enää tuottaja, vaan loppukäyttäjä. Se, että loppukäyttäjän täytyy maksaa tämä eikä tuottaja on ainoa muutos standardijärjestelmään. Ja vastaanottava veronmaksaja voi sitten vähentää tämän arvonlisäveron veroilmoituksessaan. Jos vastaanottaja on loppukuluttaja, hän ei pysty vähentämään arvonlisäveroa, ja joutuu maksamaan sen täysin. Siksi arvonlisävero on vieläkin neutraali veronmaksajille ja siksi ei, minkäänlaista kilpailuvääristymää ei ole, koska vastaanottaja voi samanaikaisesti maksaa ja vähentää saman arvonlisäveron. Tämä muutos tämän muutoksen kautta voidaan välttää äh, arvonlisäveron maksaminen veroviranomaiselle ja tällä tavoin vältetään petos. Tämän järjestelmän puute on se, että se saattaisi äh, aiheuttaa toisenlaisia petosmahdollisuuksia, koska kaikki arvonlisäverot kerätään äh, tuotantoketjun äh, loppupäässä. Ja siksi komission mielestä tämän äh, menettelyn täytyisi rajoittua ainoastaan maataloustuotteisiin, sellaisiin maataloustuotteisiin, jotka ei ole tarkoitettu loppukuluttajille. Tämä järjestelmä on erilainen kuin tavalliset arvonlisäverosäännöt, jotka löytyvät arvonlisäverodirektiivistä ja Romanian pitäisi saada poikkeus neuvostolta tämän direktiivin pohjalta ja komissio vielä tarkastelee tätä kysymystä. Commissioner Mrs. Jensen. Edustaja Jensen. Mange tak, herr kommissær. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstod alle detaljer. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. En ole aivan varma, ymmärsinkö kaikkia yksityiskohtia, mutta varmasti voin tämän tarkistaa vielä lopuksi. Mutta mitä sitten eh, tämän uuden säännön myötä voi tapahtua, joka on luotu petoksen välttämiseksi, on se, että syntyy eri, saattaa syntyä erityinen ongelma niille tuottajille, jotka tulevat toisesta maasta, jotka ovat investoineet Romaniaan, joilla siis on arvonlisäverokuluja toisessa maassa, joita eivät voi vähentää Romaniassa verotuksessa. Miten, onko komission ajatellut, miten tämä ongelma voidaan ratkaista? sellaisille tuottajille, joilla on yritys sekä Romaniassa että toisessa EUn jäsenvaltiossa niin, että heitä ei estetä siitä, että he voivat vähentää arvonlisäveronsa veroilmoituksessaan. Uh, Haluaisin vain sanoa, että nämä käännetyt mekanismit eivät ole uusia mekanismeja. Niitä voidaan soveltaa monissakin jäsenmaissa ja esimerkiksi sitä sovelletaan tietyissä jäsenvaltioissa, maksajavirastoissa ja järjestelmä sellaisena, tämä käännetty järjestelmä, sen mukaisesti ALV peritään tämän ketjun loppupäässä sen sijaan, että vero perittäisiin kautta tämän ketjun. Tietenkin kun tarkastellaan näitä jäsenvaltioiden pyyntöjä käännetyn mekanismin soveltamisesta, niin tietenkin silloin me tarkastelemme kaikkia näitä yksityiskohtia ja tietenkin sisämarkkinavääristymäkysymykset myöskin otetaan huomioon. Ja tästä syystä ehdotukset komissiolta, niitä ei tehdä automaattisesti, vaan asioita tutkitaan syvällisesti ja sen jälkeen komissio tekee neuvostolle ehdotuksia Romanian suhteen – me olemme tehneet töitä jo yli puoli vuotta, jotta löydettäisiin ratkaisu siihen, miten tähän maatalouden veropetoskysymykseen puututtaisiin tässä kyseenomaisessa maassa. President, um, I've been in here since the beginning of question time, which was... Puhemies, olen ollut täällä kyselytunnin alusta asti, jonka olisi pitänyt alkaa kello 19.30. Äh, paljon henkilöitä jäsenvaltioista, jotka ovat kiinnistyneitä kysymyksestäni komission jäsen Reenille. Äh, pyytäisin, että vaikka täällä pitäisikin istua sitten muutama minuutti pidempään, kysymykseni hyväksyttäisiin ja komission jäsen voi vastata siihen. Komission jäsen on lähtenyt siis tämä, monet henkilöt ovat jo lähteneet täältä salista, koska heidän kysymyksiin ei, he, eh, niitä ei voida käsitellä. Olen jo sanonut, että niitä ei voida käsitellä. Tämä on ollut hyvin vaikea äm, ehm, iltapäivä ja aion ottaa kysymyksiä, käsitellä kysymyksiä vartija vaille yhdeksän asti. No niin, seuraava kysymys, joka käsitellään, on Rapapa Nikolaun kysymys, joka koskee OECDn pääsihteerin lausumaa euroalueen jäsenvaltioiden mahdollisista velkajärjestelyistä ja komission kantaa. Ja tämä on esitetty komission jäsen Reenille. Olkaa hyvä. Madam President, uh, Puhemies, arvoisat jäsenet, komissio yhdessä Euroopan keskuspankin ja kansainvälisen valtorahaston kanssa äskettäin kolmannen kerran tarkasti Kreikan talouden sopeuttamisohjelman toteuttamista ja meidän yhteinen arviomme oli kokonaisuudessaan Euroopan keskuspankin ja valuuttarahaston kanssa – kaksiosainen ja voidaan koota yhteen seuraavalla tavalla. Ensinnäkin ohjelma on edistynyt tavoitteidensa suuntaan ja toiseksi on jäljellä huomattavia haasteita, joista täytyy selvitä, jotta saadaan turvattua fiskaalinen vakaus ja että saadaan säilytettyä elinkelpoinen pankkisektori. Joillakin tasoilla on puhuttu siitä, minkälaisia uudistuksia tarvitaan budjetin alueella, jotta saadaan ohjelmaa vietyä lävitse, mutta tarpeen on todellakin tehdä lisäuudistuksia, jotta saadaan aikaan kriittinen massa, jolla voidaan turvata budjettivakaus ja talouden elpyminen. Haasteelliset toimet, jotka liittyvät vakauttamiseen, saavat tukea tai laajasta yksityistämisohjelmasta, kuten pääministeri Papandreou on todennut. Hallitus on ilmaissut olevansa sitoutunut huomattavaan yksityistämisohjelmansa laajentamiseen niin, että tavoitteena on saada 50 miljardia euroa yksityistämismenettelyistä tästä hetkestä vuoteen 2015. Tämä merkitsee sitä, että saan mahdollisesti leikattua velkaa noin 20 prosenttiyksiköllä suhteessa BKT seuraavien viiden vuoden aikana. Sen lisäksi, mitä tulee yksityisohjelman toteuttamiseen, tämä tulee lisäämään talouden tehokkuutta ja myöskin tukemaan suurempia investointeja ja vientiä. Näistä kaikista syistä hallituksen täysi sitoutuminen yksityistämiseen ja ei suinkaan vähäisimpänä päättäväisyys tarttua etuoikeuksiin ja intresseihin tulee olemaan ratkaisevan tärkeänä näiden kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamisessa ja myöskin hyödyntää mahdollisuutta saada parannettua markkinoilla olevia tuntemuksia Kreikkaa kohtaan. Tästä syystä komissio rohkaisee Kreikkaa ratkaisemaan yksityistämisohjelmansa siihen liittyvät kysymykset. Ja tämä liittyy OECDn pääsijärjestelmään kommenttiin. Tämä vuosi 2011 on ratkaisevan tärkeä Kreikalle, jotta se saa luotua uudestaan uskottavuutta talouspolitiikkaansa. Se on ennakkoehto sille, että Kreikka voi saada mahdollisuuksia päästä markkinoille toivon vuoden aikana. Tarkoitus on saavuttaa, jopa ylittää budjettitavoite tältä vuodelta ja myöskin osoittaa, että on vakaa keskipitkän tähtäyksen budjettistrategia. Kreikan tulisi saavuttaa huomattava läpimurto rakenneuudistuksessa tulevien viikkojen ja kuukausien aikana. Ja Tänsä, tätä kautta pitäisi saada lisättyä kansalaisten luottamusta, samoin myöskin investoijien luottamusta. Tämä yhdistettynä, nämä poliittiset toimenpiteet yhdistettyinä budjettavoitteen toteuttamiseen ja yksityisohjelman toteuttamiseen, samoin kuin eu toimijat, joilla pyritään äh, tarkastelemaan mahdollistaan hintapolitiikkaa, ajatellen velkojen kestävyyttä, liittyen liittyy siihen, että kenties tarkastellaan velkojen uudelleen rakentamista. Kiitoksia komission jäsen herra Papanikolaou. Hyvä komission jäsen. Viime vuonna allekirjoititte muistion Kreikan kanssa, jossa puhuttiin kolmesta ja puolesta vuodesta. Nyt tätä on jatkettu seitsemän vuoteen ja tämä tarkoittaa sitä, että tässä on tapahtunut joku laskuvirhe. Samaan aikaan on tarkistettu alaspäin Kreikan luottoluokitusta tässä tilanteessa me kaikki esitämme kysymyksen siitä, mitä, mistä tässä oikein kysymys. Tämä pidentäminen, korkojen nousu, se, että on muistion ehtoja tarkistettu, onko tässä kysymys siitä, että kehitetään euroobligaatioita vai onko tässä vielä jostakin muista niukkuustoimenpiteistäkin Kreikan kannalta kysymys? Voitteko kertoa meille? Kiitos puhemies. Olennainen kysymys, olennainen edellytys on pitää kiinni budjetin vakauttamisen tavoitteista, talouden vakauttamisen tavoitteista ja toteuttaa rakenneuudistuksia päättäväisesti muistion mukaisesti. Sen lisäksi, kuten sanoin aiemmassa vastauksessani, on olennaisen tärkeää, että Kreikka tukeutuu toimissaan kunnianhimoiseen yksityistämisohjelmaan, joka vähentää velkataakkaa. Ja on tärkeää myös, että kattava strategian yhteydessä, jossa päätetään maaliskuussa Euroopan unionissa, me jäsenvaltiot tulevat katsomaan velan kestävyyden kysymy- kysymystä ja voin vain rohkaista jäsenvaltioita päättämään, että laajennetaan, pidennetään velkojen maturiteettia Kreikalle, kuten on suunniteltu. Thank you, Commissioner. We will now move to the... Kiitoksia komission jäsen. Nyt menemme kysymykseen, jonka on esittänyt herra Posselt komission jäsen de Guchtille. And this is a point of order. Tämä on työjärjestyspuheenvuoro, tämä on farsia. Meille on sanottu, että kyselytunti on puoli kahdeksasta puoli yhdeksään, ja te olette henkilö, joka on sallinut tämän aikataulun siirtymisen. Tämä on yksi ainoa keinoista, jolla ihmiset voivat esittää kysymyksiä komissiolle. Meillä on Irlannissa kriisi, kollegat Mitchell, minä ja kollegani tässä vieressä ovat kaikki laatineet kysymyksiä. Kuka tästä teki päätöksen? Kuka teki päätöksen siitä, että 20 minuutin eh, sessiosta eh, kahdeksan minuutin jälkeen se leikataan? Kuka teki tällaisen päätöksen, rouva puhemies? Uh, Minun olin juuri tarkoitus antaa lausunto ennen kuin annan komission äh, jäsenelle puheenvuoron äh, tätä viimeistä kysymystä varten, koska uskokaa minua olen yhtä vihainen kuin te. Minä en mielelläni istu täällä tällaisissa olosuhteissa ja aiheuttaa pettymystä suurelle määrälle jäseniä äh, ja pitää komission jäseniä täällä odottamassa ne eh, ihmiset, joiden joille tämän haluaisin osoittaa, ovat ryhmien eh, puheenjohtajat. Ryhmien puheenjohtajat määrittelevät eh, esityslistan ja asettavat meidät melkein joka täysistuntoviikko sellaiseen tilanteeseen, että emme pysty eh, käsittelemään komission kyselytuntia tai neuvoston kyselytuntia. Tämä on todella ikävää. Olen kertonut oman mielipiteeni ja pyytäisin, että jäsenet ottavat yhteyttä ryhmiensä puheenjohtajiin ja kertovat, mitä mieltä ovat, koska minä saan eteeni tämän esityslistan sellaisena kuin mm, se on, kun tulen tänne puhemieheksi, enkä ole tästä kovin iloinen. Kuka päätti, että Semeta saa kolme kysymystä ja komission jäsen Rehn vai yhden kysymyksen? Herra Higginsin kysymys oli toinen Reenille ja minun kolmas. Miksi yksi komission jäsen saa kolme ja toinen vain yksi? Tätä en oikein ymmärrä. Me olemme käsitelleet kaksi ja nyt annan komission jäsen Semetalle sen kysymyksen, joka on oikeastaan tarkoitettu komission jäsenten Guhtille, ja koska minun on seurattava tiettyä järjestystä. Olen pahoillani ja pahoillani teidän kolmen puolesta. Tiedän, että komission jäsen Rehn on, ymmärtää hyvin näitä asioita. Hän on varmasti valmis puhumaan teille, kun hän lähtee täältä salista. Tämä on ainoa ratkaisu, jota voi teille tarjota, mutta tiedän, että se ei ole tyydyttävä. Um, Higgins 24 from... Olen lukenut kysymykset 23, 24 ja 25. Voin vain voisi vain pyytää, että komissio katsoisi kaikkia näitä kolmea yhdessä. Vois, nyt, onko tämä nyt oikeus siirtyä seuraavaan keskusteluun? Tämä joka kerta aina kyselytunti kärsii Eikö komission jäsen voisi antaa meille hiukan yksityiskohtaisempaa tietoa näistä asioista? herra Gallagher, en voi ottaa aikaa seuraavan keskustelun alusta. Olen jo herra Posseltille sanonut, että otan hänen kysymyksensä ja Rova Tsikalle, että otan hänen kysymyksensä. Ja teidän kolmen kysymykset olisivat olleet viimeiset, jos olisimme edenneet nopeammin, mutta emme ettene. Minulle on nyt jopa vaikea käsitellä enää tähän herra Posseltin kysymystä. Tämä on nyt se todellisuus, jossa olemme. Olen todella pahoillani, olen pahoillani, olen vihainen, mutta tämä on se tilanne, jossa me olemme. Olette nähneet, mitä koko päivän on tapahtunut tälle esityslistalle, eikä tämä ole laisinkaan tyydyttävää, joten haluaisin nyt siirtyä komission jäsen de Guhtille esitettyyn kysymykseen johon vastaa komission jäsen Semeta ja olen todella pahoillani, mutta se on viimeinen kysymys. Kiitoksia. Hyvä komission jäsen, olen pahoin, että joudutte kuulemaan näitä meidän sisäisiä ongelmiamme. Kiitos puhemies. Globaali talouskriisi, sillä on ollut negatiivisia vaikutuksia EUn ja itäisten kumppanuusvaltioiden suhteisiin. Kauppa, EUn ja kuuden kumppanuusmaan välillä on vähentynyt 20 prosentilla vuosien 2008 ja 2010 välillä. Meidän täytyy muistaa, että itäinen kumppanuus sitä ryhdyttiin toteuttamaan, kun rahoituskriisi oli täydessä vauhdissa. Huippukokous pidettiin 7. toukokuuta 2009 ja tällä välin on rakennettu rakenteita ja on järjestetty erinäisiä kokouksia. Itäinen kumppanuus oli liian nuori järjestelmä, jotta se olisi voinut hoitaa rahoituskriisin aiheuttamat ongelmat. Mustanmeren strategian heikkoudet, no voidaan todeta, että Mustanmeren synergiastrategia se on paikallisen yhteistyön väline. Sitten Etelä-Kaukasuksen strategia, sillä ei ole ollut mitään erityistä roolia EUn ja itäisen, itäisten kumppanuusmaiden välisissä suhteissa. Kahdenväliset kattavat neuvottelut kauppa, vapakauppa-alueesta ovat käynnissä Armenian ja Georgian kanssa ja Azerbaidsanin kanssa neuvotellaan myöskin kumppanuussopimuksesta. Kiitoksia komission herra ah, Niin, kiitos tästä hyvin täsmällisestä vastauksesta. Aivan lyhyesti, uskotteko, että on mahdollista saada tehdä intensiivisemmäksi kauppaa Etelä-Kaukasian maiden kanssa niin, että vähennetään niiden välisiä jännitteitä, ajatellen myöskin ennen kaikkea energiaa ulkopolitiikkaa. Thank you, Commissioner. Kiitoksia komission jäsen. Uh, thank you very much. Uh, Kiitokset. Kuten vastauksessani sanoin, me työstämme parhaillaan kattavaa vapaakauppa-aluekysymystä. kysymystä ja me itse asiassa näille maille teimme suosituksia sen suhteen, mitä niiden tulisi tehdä, jotta neuvottelut saataisiin käyntiin tällaisista sopimuksista. Ja tällaiset sopimukset eh, tietenkin menisivät eh, aika pitkälle, jos nämä maat eh, tekevät läksynsä ja ne todellakin pyrkivät siihen hyvin vakavahenkisesti, ainakin osa näistä maista. Ja tällöin mahdollisuudet kaupan vahvistamiselle ovat paljon paremmat. Mr. Crowley. Kiitoksia, arvoisa herra Crowley. Thank, thank you very much. Kiitos puhemies. Odotin, että saatte kysymykset päätöksen ennen kuin esitän puheenvuoroni, mutta minä kuten muutkin kollegat haluaisimme pöytäkirjan merkinnän, että tämä jälleen kerran on jäsenten yhden eh, tärkeän resurssin merkityksen vähentämistä. On väärin, että te olette asemassa, joudutte tekemään tällaisia leikkauksia, mutta samaan aikaan tämä ei ole pelkästään ryhmien puheenjohtajien eh, vastuulla, koska vastuussa siitä, miten esitystä noudatetaan, eh, riippuu siitä, kuka on johtamassa puhetta mikä on nyt missä tässä tapauksessa on siihen, että te olette joutuneet hankalaan asemaan. Ehkä pitäisi päästä sopimukseen. Ehkä puhemiehistö ja varapuhemiehet voisivat sopia, että tämä kyselytunti olisi todella pyhä ja että sitä ei muuteta. Keskustelu voitaisiin keskeyttää ja jatkaa sitten sitä kyselytunnin jälkeen. tulee välittämään tämän viestin oman ryhmäni puheenjohtajalle, mutta toivon, että te otatte tämän esille myöskin puhemiehistössä. Crowley, I will be... Kiitoksia, herra Crowley nostan sen esiin ryhmien puheenjohtajan kanssa, koska olen pahoillani siellä. Ongelma on puheenjohtajakokouksessa, jossa määritellään esityslista. Liikaa asioita pannaan esityslistalle ennen kyselytuntia. Olette oikeassa. Meillä täytyy olla jonkinlainen linja, jonkin yli ei mennä, jotta voidaan varmistaa, että tämä aika, jolloin jäsenet voivat esittää kysymyksiä neuvostolle ja komissiolle, eh, että sitä kunnioitetaan. Ja eh, olen samaa mieltä kanssanne ja aion ottaa tämän esille huomenna. Eh, edustaja Tsikau. Rouva puhemies, te sanoitte, että tuota, sen käsitellä myöskin minun kysymystäni, joka oli osoitettu de Huhtille, mutta minä olen odottanut siis vastausta komission ja luulen, että tässä ei ole nyt kuunneltu mitään menettelyä. En oikein ymmärrä, mitä on tapahtunut. Mrs. Edustaja Tsikau, minä halusin käsitellä kysymyksenä, mutta sanoin myös, että aikataulu oli sellainen, että meidän piti päättää varttia vaille yhdeksän ja me pääsimme siihen ennen kuin pääsimme teidän kysymyksiin. Se on se yksinkertainen vastaus. Olen pahoillani, niin en ole iloinen siitä tilanteesta, missä me olemme, mutta en voi tehdä enempää. En voinut tehdä enempää tänä iltana en antanut mahdollisuutta lisäkysymyksiin yrityksenä päästä nopeammin eteenpäin, mutta en valitettavasti päässyt teidän kysymyksenne kysymykset, myös teidän kysymyksenne, joihin ei vastastu ajan puutteen takia, niihin vastataan kirjallisesti ja nyt kyselytunti päättyy ja kiitän henkilökuntaa ja tulkkeja. Istunto keskeytetään kello yhdeksän asti.